Herr przewodniczący! <clears throat> witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów. Hyvää iltapäivää arvon jäsenet. Aloitamme nyt uudelleen istunnon. Eilisen istunnon pöytäkirja on teille toimitettu. Onko teillä mitään huomioita siihen? ei ilmeisestikään ole, joten voin vain kertoa teille, että pöytäkirja on näin ollen hyväksytty. Seuraava kohta